If everybody can take a seat, please. Voisitteko kaikki istutua? Voimme aloittaa kokouksemme. Ensimmäinen kohta esityslistalla on Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajan nimittäminen. Ensi koeäänestys uudestaan koska meitä on täällä eri määrä, kun tämä on vain Ekonin kokous, kun äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ajoitamme vielä kuusi jäsentä vielä. There yet, so let's... There are two EPP too many. Kaksi EPP-jäsentä liikaa. One EPP too many. One EPP too Nyt vielä yksi ääni liikaa EPPstä. Okay. okay. We are okay now? Nytkö? Meitä on oikea määrä. Vielä viisi ääntä puuttuu. Äänestys päättyy. Koeäänestys päättyy. So now we... Nyt äänestetään. Jerry Crossin nimittämisestä Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajan virkaan viideksi vuodeksi salainen äänestys. Äänestys alkaa. Okay. Still The vote is closed. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 27 vastaan, ei tyhjiä, hylätty. So now just who's that? my shadow. Machado. No, I need to. I need to know exactly the name of the person we are voting. Okay. So, are we sure? Yes. Okay. Now we move on to the next vote. Nyt seuraava äänestys. Pedro Machado, nimittäminen yhteisen kriisin ratkaisuneuvoston jäseneksi viideksi vuodeksi. Salainen äänestys jälleen. Äänestys alkaa. still missing a, a vote, but if Meillä puuttuu vielä ääniä, mutta ehkä kaikki eivät halua äänestää, joten äänestys päättyy. 41 puolesta 6 vastaan, kolme tyhjää hyväksytty. Nyt seuraava nimitys. Jesus Rinnan nimittäminen yhteisen kriisiratkaisuneuvoston jäseneksi viideksi vuodeksi. Salainen äänestys jälleen äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 43 puolesta 5 vastaan 4 tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana Jande Carpentierin nimittäminen yhteisen kriisiratkaisuneuvoston varapuheenjohtajan virkaan. Salainen äänestys ja viiden vuoden kausi äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 37 puolesta 11 vastaan, 5 tyhjää hyväksytty. Selvä. Nyt äänestämme päätöksestä lähteä toimintavälisiin neuvotteluihin – nimenhuutta äänestyskeskus vasta puoli kysymyksestä äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Neljäkymmentäkahdeksan puolesta neljä vastaan yksi tyhjä hyväksytty. Now we vote on... Nyt äänestämme Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2018. Esittelijä on Kostas Mavrides. Aloitetaan heti alaotsikosta yksi. Alkuperäinen teksti. Äänestys alkaa. Oh, I'm sorry. I was just... Pahoittelut. Aivan totta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. 22 puolesta 31 vastaan hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 80 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin odotan vielä, että lääkkeeni vaikuttavat, sanoo puheenjohtaja. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Yksi epepestä liikaa. Vielä yksi EPP liikaa. If you can just... Uh... Okay, now it's okay. The vote... Nyt kaikki ok, äänestys päättyy. 26 puolesta 27 vastaan hylät. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alakohta kaksi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tarkistus 147 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 148 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 149 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 152 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 154 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 175 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. One EPP too many. Yksi EPPstä liikkuu. Vote is closed. Äänestys päättyy. 17 puolesta 32 vastaan 4 tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää Joudun tarkistuttamaan uudestaan. Pahoittelut, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi J puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 184 puolesta. Vastaan tyhjää. Joudun tarkistuttamaan. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. 22 puolesta 30 vastaan hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. Seuraavana 208 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 225 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi LA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi W puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 267 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 268 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 269 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Pyydän osoittamaan selkeästi. Nyt äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi. We can go back. Yes. It was approved, Louis. Se hyväksyttiin, Louis. Compromise and... Kompromissi S. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi SA puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 200 77 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 200, 281 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 282 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 284 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 285 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt on suullinen tarkistus vihreältä ryhmältä. Jos Onko vastalauseita? Markus. Kahdesta syystä. Edellisessä kompromississa sisällöstä jo äänestettiin ja toiseksi pidän vähän hankalana, että edellisiltana niin myöhään esitetään suullisia tarkistuksia. EPP-ryhmä ei halua, että äänestetään tästä suullisesta tarkistuksesta. Not to put it to the vote. Haluan siis, että siitä ei äänestetä. So how many people are... Kuinka moni vastustaa? Against to put it on... Vastustaa sitä, että tästä äänestetään. More than four. Selvä. Yli neljä, joten siirrytään eteenpäin. So we move on to... Tarkistus 299 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 301 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 302 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 303 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 304 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 306 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 307 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 308 puolesta vastaan tyhjä Hylätty 309 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 310 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 311 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 312 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja nyt kohta 22 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y johdantosan kappaleisiin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Johdantosan kappale E esittelijältä alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 45. 45 puolesta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 hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdan tässä on vi- viite neljä. Esittelijältä alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Äänestämme koko tekstistä näin muutettuna nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 40 puolesta, 5 vastaan, 8 tyhjää. Hyväksytty. Okay. Now we move on to the next. Mennään seuraavaan kohtaan. Eli äänestämme vastuuvapaudesta. Kyse on Euroopan pankkiviranomaisen vastuuvapaudesta. Kohta yksi. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme Anteeksi, täällä olikin suullinen tarkistus Eppinkiltä. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei, hyvä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11. Anteeksi. Tarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt mennään tarkistuksen 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää. Pitäisikö tarkistaa? Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 raukesi. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistetaan 16 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Okay, we go to... Mennään tarkistukseen 20. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Äänestämme tekstistä näin muutettuna. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 puolesta, 4 vastaan, ei ainuttakaan tyhjää ääntä. Nyt mennään seuraavaan kohtaan. Seuraava kohta on Eijopan vastuu vapaudesta, siis Euroopan vakuutus, eli se mm, kohta yksi puolesta vastaan tyhjä, siis tarkistus yksi. Tarkistus yksi puolesta, vas, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus viisi. Close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta 23 vastaan. Tarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus. Ää, ää, tarkistetaan tämä kymppi koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta 17 vasta 5 tyhjä. Mennään tarkistuksen 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mennään tarkistuksen 15 puolesta vastaan tyhjää. Pitää tarkistaa. 15. Äänestys alkaa. Close the vote. Ja päättyy. Hylätty. 22 puolesta 27 vastaan. Eli alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Okay, so the rest... Loput raukeavat, joten nyt äänestetään tekstistä näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa.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 tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 se raukesi. Kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 10, tarkistus 10 puolesta, vastaan, tyhjää, pitää tarkistaa, äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Kappas. It's rejected because 20... Hylätty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 Nyt mennäänkin kompromissiin A. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24. A, tai eipä mennäkään siihen. Corresponding part two. Okay, 20. Ahaa, 23 vastaava kohta 2 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 24. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt äänestämme koko tekstistä näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. 48 puolesta kaksi vastaan. Se on hyväksytty. One minute and then we move to the next. Minuutin kuluttua siirrytään seuraavaan kohtaan, nimittäin kilpailupolitiikka vuosikertomukseen. Dear colleagues, please uh, get seated. Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan, että voidaan aloittaa seuraavan kohdan käsittely. So thank you. We have now point... Kiitoksia. Nyt 23 kilpailupolitiikka vuosikertomus 2019. Esittelijä Stefani Jonkurtan. Annan puheenvuoron esittelijälle viideksi minuuttia. Ole, olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Huomenta kaikille. Ensin haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöstä ja panoksesta mietintöön. 335 tarkistusta tehty. On ollut hieno tehdä teidän kanssanne työtä koskien tulevaa kompromissia. Kilpailupolitiikasta olemme silloin, että komissaari Vestager on ilmoittanut, että kilpailulainsäädännön uudistaminen on prioriteetti tälle komissiolle, joten on hyvä, että näin kunnianhimoinen kertomus saatu aikaan. Ja hyvä, että täällä on myös kilpailun pääjohtaja paikalla, tai mehän tunnemme hänet kyllä kovastikin jo hyvin, ja samoin osa hänen tiimeen Olivier Garçon. Kiitoksia, että tulitte. Varmastikin voimme panna merkille tiettyä konsensusta koko kaikissa ryhmissä siitä, että on välttämättä saada yhtäläiset toimintamahdollisuudet varmistaa sopivat puitteet pk-yrityksille, jotta otetaan huomioon vihreän kehityksen sopimukset sopimus ja varmistetaan kilpailupääosaston riippumattomuutta ja yhtä, sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä kiitän Intaa, Agria ja muita lausunnosta ja tulen ottamaan nämä lausunnot huomioon mietinnössä. Lyhyesti palaan pääkohtiin joita minä ja Varjo esiteltäjien ryhmistä ovat ottaneet esille. Lähden liikkeelle EPPstä. Hyvä Stefan. Jaan EPPn tahdon saada aikaan parempaa vastavuoroisuutta kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan varmistaa todellakin tämä kuuluisa yhtäläinen toimintakenttä yrityksille. Sitten digitaalisesti on hyvä, että lopetetaan tällainen self-preferencing joillakin alustoilla. Olen myös samaa siitä, että halutaan tarkistaa tätä mekanismeja digitaalisella alueella ja miten tehdään korjauksia tämän vuodelta 2008, eikä välttämättä enää ole tarpeeksi ajan mukana, kun ajatellaan, kuinka nopeasti digitaaliset markkinat kehittyvät. Haluan myös antaa enemmän varmuutta, juridista varmuutta yritykselle, niin kuin tekin olette korostaneet yhteistyön puitteista voitaisiin kutsua, jota pitäisi vahvistaa osallistuvaksi kartellivastaiseksi toiminnaksi. Sitten SD-ryhmä Hyvä Karmen, olen iloinen, että yli 15 tarkistusta suurin piirtein on tullut EPP ja SDn allekirjoittamista. Tämä on merkki siitä, että me jaamme saman näkemyksen ja diagnoosin myös siitä, miten pitää kehittää digitaalisen ajan kilpailusäännöstöä. On tässä Tärkeää ottaa huomioon datatalous, saada aikaan suurempaa yhteistyötä ja yhteen toimivuutta, kun jaetaan tietoja. Olen myös sitä mieltä, että on välttämätöntä tarkastaa kilpailusääntöjä Euroopassa, jotta voidaan tarkastella hyvin tärkeä keskittymä, ilmentymä, mitä tulee tietojen käsittelyyn ja miten niitä jaetaan. Sitten ex ante asetuksesta meidän täytyy paremmin ymmärtää eri dynaamiset mallit dynaamisesta, ää, digitaalisesta taloudesta voidaan nopeuttaa ja identifioida nopeammin kilpailuun liittyviä ongelmia, jotta voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa silloin, kun on vielä aikaa toimia. Tässä mielessä meidän pitää voida käyttää hyväksemme näitä digitaalisen markkinan eksantevälineitä, jos on näitä määräviä asemia ja jolla on ratkaiseva rooli tällaisena portinvartijana suljetuissa ekojärjestelmissä, ekosysteemeissä. Sitten on hyvä, että täällä on tarkistussa pyydetään, että pääosasto kom saisi asiantuntijat tekoälyssä, jotta se vahvistaisi asiantuntevuuttaan tässä asiassa, saisi aikaan, äh, saisi asiantuntijan mukaan toimintaa, jotta voisi täysin arvioida korvaavia toimia, joita yritykset, teknologian yritykset esittävät määräävässä asemassa. Tietysti puolan sitä, että säännöllisemmin keskustellaan kilpailupääosaston kanssa asioista erityisesti kilpailutyöryhmän kautta, joka toimii täällä Ekon valiokunnan yhteydessä. Mitä tulee vihreiden ryhmään, hyvä Sven ja te kaikki muutkin, toivon todellakin, että vihreän kehityksen ohjelma onnistuu, Hyvä komission puheenjohtaja Puheenjohtaja on erottanut, olen pannut merkille vihreiden tarkistukset. Ne eivät ole kuitenkaan ainoita, mutta ne korostavat sitä, kuinka tärkeää on ottaa huomioon määritellyt tavoitteet vihreän kehityksen sopimuksessa. Se, kun seuraava kerran tarkistetaan suuntaviivoja valtiotukien kohdalla aivan erityisesti, että nämä eh, linjat, eh, säännöt sopivat yhteen EUn ilmastopolitiikan kanssa niin kuin muutkin asiantuntijat täällä ovat maininneet, minusta on, välttä, on sopivaa muuttaa hankintakynnyksiä, että yrityshankintakynnykset otetaan huomioon transaktion kokonaisarvo, mitä tulee sitten GUE-ryhmään. Yleisesti ottaen, onkohan Manon Richard täällä paikalla, niin kuin olen jo sanonut, kilpailupolitiikalla on roolinsa vihreän kehityksen ohjelman onnistumisessa, mutta se on myös globaalisesti tärkeää, jotta voidaan varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet, mahdollisuudet yrityksille ja säilytämme integriteetin sisämarkkinoilla. Olen kuitenkin sitä mieltä, että jokainen meistä haluaa mietintöä kilpailupolitiikasta, joka on tehokas ja soveltaa kilpailupolitiikan sovellusalaa, joka pystyy paljon, mutta ei pysty kaikkeen. Lyhyt sana tarkistuksista, jotka liittyvät verotukseen, Guelta muun muassa Kilpailupolitiikka ei suoraan liity veropolitiikkaan, koska kilpailusäännöt eivät voi puuttua tähän verojärjestelmiin, jotka ovat kansallista valtuutta. Sitten veropäätöksissä kuitenkin valtion tukia voidaan tulkita olevan, kun komissio toteaa, että mm, verotuksen kohtelu suosii jotakin yhdessä enemmän kuin muita, mutta olen sanonutkin, että komissio komissaari Vestager on jo osoittanut rohkeutta ja tiukkuutta tällä saralla viime aikoina. Viimeinen esimerkki tämä Applen tapaus. Kuitenkin jaan komissaarin ja teidän tahtonne siitä, että verot maksetaan siellä, missä voittojakin saadaan. Ja sitä paitsi Euroopan parlamentti on ottanut kantaa äänestäessään CCTV-yritys yhteistä yritysveropohjasta. Francesca, kiitän sitten teidän ryhmänne siitä, että tär- tärkeitä ongelmia, nimittäin syrjäiset saarialueet. Äh, Saari luonne voi olla häiritsevää, jotta äh, pystyy harjoittamaan kilpailupolitiikkaa reilusti sisämarkkinoilla ja kansainvälisten mielestä. Ja saaret, joita meillä EU:ssa on, niitähän on varsin paljon, ne kärsivät ep kilpailuhaitasta, ajatellen infrastruktuuria, e- energian saantia, houkuttelevuutta pk kannalta, mutta myös palvelusektori kärsii. Se on kuitenkin välttä, on välttämättä puuttua näihin asioihin asianmukaisella tavalla. Tässä pää ensimmäiset elementit, jo, jotka juontavat juurensa teidän kanssanne käydyistä neuvotteluista. Ja hyvät varjoesittelijät, mielelläni ja nyt jatkan keskustella teidän kanssanne ja kuuntelen teidän mielipiteitänne. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Stefani johdannostasi. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille neljän minuuttia jokaiselle. Maksimissa Stefan Berger EPPstä. Eh. Kiitos paljon. Kiitos paljon puheenjohtaja. Niin, Minäkin olen sitä mieltä, että 335 tarkistusta osoittaa, että tämä mietintö luo pohjan sille, mitä komissio esittää tulevina vuosina. Ja näin monia tarkistuksia on esitetty varmasti siksi, että tämä ensimmäinen tämän kauden kilpailupolitiikan vuosikertomus on hyvin tärkeä. Kiitos kaikille monista kiinnostavista ehdotuksista näissä tarkistuksissa on tärkeää ymmärtää, että maailma on muuttunut ja että myös kilpailupolitiikassa joudumme huomioimaan tämän muutoksen, kun ajatellaan rakenteiden kokoa ja teknologian muutoksia. Stefani, jonka on jo maininnut tärkeitä aiheita. Ensinnäkin meidän pitää pohtia sitä, pätevätkö ne kynnysarvot, joita meillä on ollut. Tämä on kiinnostava kysymys neuvotteluissa. Digitaalimarkkinoilla näemme, miten valtarakenteet ovat muuttuneet, miten jotkut toimivat portinvartioina. Nämä ovat kysymyksiä, joista varmasti neuvottelemme vielä intensiivisesti. Perusperiaate name and shame kannattaa ottaa vielä keskustelun kohteeksi, koska meillä on siitäkin eriäviä näkökantoja. Mutta yleisesti ottaen, jos siirrymme voimakkaammin siihen, että arvioita tehdään ennalta, se on varmasti järkevää joillain aloilla. Mutta on tärkeää huolehtia siitä, ettei tehdä liikaa ennakolta – ettei anneta väriä viestiä tietyille yrityksille. Kysymys kai kuuluu, pitääkö komission toimia suoraan vai voitaisiinko ajatella, että ensin tutkitaan kertomuksen kautta tiettyä alaa esimerkiksi, mutta keskusteluiden aikana voidaan puhua näistä aiheista lisää. Mielestäni periaatteessa tämä mietintö – sopii aivan hyvin siihen, että näihin uusiin kysymyksiin saadaan vastauksia ja mielelläni teen yhteistyötä ja keskustelen aiheesta. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia herra Berger SDstä. Carmen Gabriela Avran, neljä minuuttia. Uh, uh Stephanie dear... Hyvä Stefani, hyvät kollegat. Haluan kiittää teitä tästä kiintoisesta kokemuksesta. Olen tässä työstänyt ensimmäistä Ekon mietintöäni. Niin kiitän hyvästä yhteistyöstä ja aivan kuten jo aiemmin olen sanonut, niin tämä on erinomainen luonnos ja kun sitä vähän vielä parannetaan, niin siitä on tullut vielä parempi. Haluan kiittää siitä, että olette vastaan omatkin tarkistukseni, aivan kuten Stefani sanoi, niin Nämä tarkistukset, jotka liittyvät datan keskittämiseen, aggregaatioon ja käyttämiseen, kun puhutaan äh, digitaalialasta, antitrusteista ja näistä hallitsevista alustoista, niin kyllä tätä asiaa täytyy tarkastella, koska näillä saattaa olla mahdollisia kielteisiä vaikutuksia äh, kun ajatellaan niitä uusia yrityksiä, jotka haluavat tulla kilpailemaan tietyillä markkinoilla. Haluaisin vahvistaa sitä ajatusta, että sellaista ei ole kuin ilmainen palvelu. Me maksamme aika kallin hinnan henkilökohtaisesta tiedostamme. Siitä on tullut tämän päivän öljyä. Ja korostaisin myös sitä, että sääntelijöiden täytyy ymmärtää se, että sakot eivät ratkaise asioita. Se vain lisää niiden jättiyritysten kustannuksia ja meidän kaikkien kustannuksia, jotka toimivat näillä markkinoilla. Ja esimerkiksi kasvojen tunnistamista ja muuta tekoälytunnistamista täytyy säännellä. Ehkäpä voimme myöhemmässä vaiheessa tehdä tänne, tänne suullisen tarkistuksen, jossa jossa käsitellään sitä dataa, jota käytetään kasvojen tunnistamisessa, ja täytyy puhua tähän liittyvistä riskeistä. Ja tietysti komission täytyy saada riittävästi tekoälyasiantuntijoita, koska nämä vain he voivat ymmärtää, minkälaisia tulevaisuuden oikaisukeinojakin tarvitaan. Ja sitten viittaisin vielä tähän offline-sektoria koskevaan tarkistukseen, joka liittyy esimerkiksi hyper- ja supermarkkinoiden aseman hyödyntämiseen. Ja sitten tarkistus 95, se liittyy kartelli kartelien käyttäytymiseen liittyviin riskeihin. Ja sitten nämä tällaiset suljetut ekosysteemit, kuten Apple-tyyliset ekosysteemit, niihin liittyy ongelmia. Ja tietysti markkinoiden määritelmää täytyy tarkastella vielä uudestaan. Se on hyvä asia kaikkien mielestä. Sitten 310 tarkistus pyytäisiin enemmän vuoropuhelua jäsennettyä vuoropuhelua komissaari Verhagenin kanssa, koska mehän edustamme täällä puolta miljardia kuluttajaa, joten meitä ei voi pitää ihan kenenä tahansa toimijana, vaan me tarvitsemme enemmän tällaista vuoropuhelua tässä Ekon valiokunnassa Vestagerin kanssa. Meillä on tässä tärkeä rooli. Odottelen tässä hyvää ja rakentavaa yhteistyötä teidän kaikkien kanssa. Tämä mietintö on todellakin hyvin kiinnostava, hyvä. Ja toivottavasti saamme aikaan hyvää tulosta myös kuluttajien kannalta. Kiitoksia esityksestäsi. Sitten vihreistä Sven Kiikolt. Tämä ei taidakaan olla ensimmäinen mietitys täällä neljä minuuttia. Pyytäisin Sve- äh, Stefania johtamaan puhetta hetkeksi. Muutama kommentti minulta. Ensinnäkin kiitoksia siitä, että hyväksyitte meidän tarkistuksen, että otetaan mukaan vihreän kehityksen ohjelma tähän mietintöön. Me odotamme nyt mielenkiinnolla, miten tämä onnistuu ja miten se hoidetaan, koska meistä tähän liittyy tärkeitä kilpailupoliittisia vaikutuksia. Ja tämä on myös johdonmukaista ajatellen komission ilmoitusta siitä, että kaikki säännöt ja sääntely EU:ssa saadaan yhteen sopivaksi vihreän kehityksen ohjelman säädösten kanssa, joten tarkastellaan tätä kaikkea rakentavassa hengessä. Toiseksi näin, mitä tulee nähdä tällaisen edel, ennaltaaikaisen ex-ante-valvontaan, e, e, erityisesti myös mitä tulee alustoihin ja määräävässä asemassa, asemassa oleviin yrityksiin näin. Ristiriitaisia tarkistuksia mukaan lukien teidän poliittisesta perheestänne, Stefan Berger, joten mielenkiintoista nähdä, minkälaisia erilaisia ääniä CDUsta alkaa kuulla, ketkä siellä määrittävät politiikkaudelta teiltä mielenkiinnolla kannanottoja ja mielipiteitä, mutta haluaisin sanoa, että me uskomme siihen, että ex ante seuranta, valvonta ei ole mitään liiallista valtionvallan käyttöä silloin, kun on oligopoli tai jopa monopoli olemassa. Ja jos on monopoli, en voi ymmärtää, miksi ennalta tapahtuva ta- kontrolli ei sovi yhteen sosiaalisen markkinatalouden kanssa. Jos on olemassa monopoli, niin on ja hy- hyviä perusteluja, miksi, jos sallimme tällaisen monopolin olevan olemassa syistä, kuten se, että ei ole mitään kunnollista kilpailua niin ei ole mahdollista kilpailulla, koska on niin suuret verkkovaikutukset, että on vain yksi alusta, niin silloin täytyy ainakin suojella niitä, jotka käyttävät tätä alustaa ja tämän takia exante valvonnassa on järkeä. Haluaisin vielä sanoa, ja samantyyppisiä ajatuksia tuli myös itse esittelijältä, että digitaalisissa digitaalisella alueella EU pitäisi todellakin miettiä sitä, että loisi yhden ainoan valvojan yhteisen valvojan. Me emme ole luomassa digitaalisia sisämarkkinoita, jossa on 27 eri oikeudenkä- o- lainsäädäntöä, jotka luovat erilaisia eroja, miten lains- puitelainsäädäntöä sovelletaan. Tästä ei ole hyötyä globaalissa kilpailussa todellakaan, eikä se auta siinäkään, kun haluttaisiin luoda digitaalista Eurooppaa ja pe- perinteisessä sosiaalisen markkinatalouden hengessä ja siksi olisikin hyvä signaali, jos päättäisimme siirtyä kohti eurooppalaista digitaalista yhteistä valvojaa. Sitten vielä haluaisin sanoa, että tämä on ehkä mietinnön ihan ydinasiaa, nimittäin kysymys siitä, kuinka me puutumme ilmeisiin eroihin meidän omien standardiemme ja niiden kolmansien maiden kanssa joiden kanssa on yhteistyössä, on hyvin tärkeää. On hyvä, että esittelijä avaa, kiinnittää huomiota tätäkin asiaa kohtaan. Ja Siemens Alström tapaus, Alstom-tapaus oli viimeisin laukaisin tälle keskustelulle, mutta me emme ehkä mene liian pitkälle, jos unohdamme tiukan kilpailun arvon EUn sisällä tai merkityksen ja jonkinlaiset jotkut sanamuodot tässä menevät liian pitkälle, koska ne unohtavat sen, että voi olla globaalisti kilpailukykyinen vain jos on vahvassa kilpailusuhteessa omilla kotimarkkinoillaan. Minä en usko että meistä tulee globaalisti kilpailukykyisiä, jos puutumme äh, joidenkin yritysten toimintaan sisämarkkinoilla ja estämme toimintaan. Siksi emme voi äh, siirtyä eteenpäin. Kyse on analyysistä ja jokaisesta, jokainen tapaus erikseen sektorilla. jo saattaa olla sellaisia tapauksia, jolloin jotkut säännöistämme vahingoittavat meitä globaalissa kilpailussa, mutta yleinen periaate, sen pitäisi pysyä edelleenkin siinä, että terve, on hyvä, että on tervettä vahvaa kilpailua yritysten jälkeen yhteisten sääntöjen nojalla. Ja joidenkin, joskus mennään liian pitkälle siihen suuntaan, että uskotaan, että kilpailu uskotaan kil, että kilpailu EU-yritysten kesken heikentää omaa kilpailukykyämme. Mielestäni tämä on väärä tulkinta ja suunta, ja siksi kun laadimme näitä turkistuksia, on tärkeää saada tasapaino oikeaan kohtaan. Okei, okay, thank you Sven Gigold. So I'll, uh... Kiitoksia Sven. Minua pyydettiin korvaamaan tässä puheenjohtajaa ja olen tässä pelaaja ja varatuomari. Play and referee at the same time eh, be a strong signal. Tuomari samaan aikaan. Pyydän anteeksi tästä, mutta ei ollut nyt muutakaan vaihtoehtoa. Nyt annan puheenvuoron Francescalle. IDstä, ole hyvä, neljä minuuttia. Is it okay? Okay. Toimiko? Toimii. Niin sanon, että olen tyytyväinen yhteistyön henkeen ja siihen, että olimme yksituumaisia monien kollegoiden kanssa näistä muutosehdotuksista. Erityisesti olen yhtä mieltä niiden huomioiden kanssa, joita tässä juuri kuultiin, siitä, kuinka tärkeää on painottaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä verrattuna kolmansien maiden yritysten kilpailukykyyn. Kilpailunormit, siis sisäiset kilpailusäännöt, saattavat joskus rankaista meidän toimijoidemme kilpailukykyä ulkomailla. E, erityisesti kun joudutaan kilpailemaan näiden jättien kanssa, varsinkin kiinalaisten jättiyritysten kanssa kilpailusäännöt voivat ja, ja valtioiden, tai siis nämä erilaiset, erilaiset kilpailusäännöt ja valtionapusäännöt saattavat todellakin tehdä hallaa meidän yrityksellemme. Täytyy pitää huoli siitä, että emme rankaise yrityksiämme globaalissa kilpailussa. Se on äärimmäisen tärkeää. Sisäinen kilpailukyky Euroopan unionissa – on asia, jossa täytyy ottaa huomioon tasapuolisuuden periaate niin, että samalla suojellaan julkista etua. Täytyy muistaa, että markkinoiden kilpailussa on kyse myös sosiaalisesta ulottuvuudesta, ei ainoastaan taloudellisesta ulottuvuudesta. Täytyy ottaa huomioon myös työllisyyskysymykset. Erityisesti haluaisin viitata myös siitä, kuinka tärkeää on suojella yksityisiä ja yksityisiä markkinoilla ja startup-yrityksiä, jotta nämäkin voivat osallistua markkinoille suurten yritysten rinnalla. Ihan lopuksi toistaisin vielä sen, mitä jo tarkistuksissani korostan, nimittäin sitä, että on otettava huomioon kilpailukyky, kuilu tiettyjen alueiden välillä. Viittaan erityisesti saarialueisiin. On muistettava, että on syytä ottaa huomioon myös saarialueet ja alakynnessä olevat alueet, kun tehdään investointipäätöksiä, niin että kasvu voisi olla homogeenista ja kehitys voisi olla homogeenista kaikilla EUn alueilla. Minun näkemykseni mukaan on äärimmäisen tärkeää varmistaa se, että mailla on hyötyä myös kansallisista strategioista, koska sekin on julkisen hyödyn mukaista. Eli nämä olivat ne seikat, jotka halusin ö, ottaa mukaan tähän keskusteluun. Sorry, thank you Francesca. Now I'm gonna give the... Kiitoksia Francesca. Nyt sitten Rafaela Fito ECRstä vai onko joku muu ECRstä? Ei. Sitten Manon Aubry Guesta. I think Everybody agrees with the report. Näköjään kaikki ovat samaa mieltä tästä mietitystä. Hieno asia. Nyt on jonkin verran aikaa kysymyksiin ilman puhujalistaa kolme EPPstä. Enrico Fra- Francis Fitzgerald, Andreas Schwab. Tietenkin. Minuutti per henkilö. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olin esittelijänä Inta-valiokunnassa tai lausunnonlaatijana sieltä ja minulla on neljä kommenttia. Ensinnä on hyvin tärkeää, että komissio tehostaa toimintaansa, että takaa yhtäläiset toimintamahdollisuudet sääntöihin perustuen muuttuvassa moni, monenkeskisessä kauppajärjestelmässä. Se on avainkysymys yrityksillemme ja tätä aspektia juuri yritän korostaa tarkistuksessanikin samoin kuin tässä intalausunnossa. Toinen asia, aihe, jota kommentoisin, on teollisuuspolitiikka. Tästä kaksi asiaa. Komissio on vahvistamassa Euroopan Eurooppaan unionin Tällaista pohjaa, hyvä asia, mutta sen ei pitäisi tarkoittaa sitä, että löysennetään kilpailupolitiikkaa, eikä se, tarko- eikä se saa haitata pk-yrityksiä, jotka tuottavat suurimman osan BKTstä EU-ssa. Näiden yritysten pitäisi sallia kasvaa omalla tavallaan. Sitten vielä teollisuudesta. Mielestäni komissio mm, pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että pk-yritykset voivat vastata suurempiin haasteisiin nousuilla markkinoilla kilpailupolitiikan EU-ssa pitäisi myötä vaikuttaa pk-yritysten kautta ympäristöön, kauppaympäristöön sitten vielä tällaisiin tappokauppoihin, yrityskauppoihin. Tietenkin tunnetaan huolta tällaista aggressiivisesta kaupankäynnistä, mutta se ei, kuite, ei pidä unohtaa, että suurin osa startup-yrityksiä perustetaan sillä toiveella, että eh, ne voidaan ostaa jokin isompaan yritykseen. Me tiedämme, että monet yritykset, esimerkiksi WhatsApp tai Facebook, jotka perustuvat innovatiiviseen ajatukseen, ne luotiin yritysoston jälkeen. Monilla startupeilla on erityinen tarkoitus laatia sellainen palvelu tai sovellus, jota voidaan sitä myydä eteenpäin markkinoille. Sitten startup-yritysten oston ei pidä olla ainoa kannustin kuitenkaan. Kiitoksia. Uh, thank you Stephanie and thank you for your... Kiitoksia kiitos tekemästä sitten. It goes in the right direction. I want to bring... Tässä mennään varmasti ihan oikeaan suuntaan. Yhden seikan halusin ottaa kuitenkin esiin. Olin vähän yllättynyt kohdasta 13, jossa kaotetta, pyydetään komissiota saattamaan päätöksen alustavan tutkimuksensa, joka koskee Spotifyn kantelua Applen kilpailuvastaisesta käytännöstä käynnistämään virallisen menettelyn mahdollisimman pian. Parlamentin ei pitäisi varmaankaan ennakoida sellaista tutkintaa, joka koskee kannetta yritysmaailmassa. Meidän pitäisi antaa komissionkin tehdä työnsä ilman, että puutumme siihen. On totta, että tutkimus pitäisi saada päätökseen mahdollisimman pian, mutta se, että pyydetään muodollista menettelyä – kun tämä tutkimus on edelleen avoinna. Niin tässä mennään liian pitkälle. Toivoisin esittelijän kantaa tähän ja toivoisin, että hän ottaisi tämän uudelleen harkintaan. Halusin sanoa tämän, kun tässä on paljon hyvää sisältöä varmasti tässä mietinnössä, mutta tämä vähän vesittää sitä, herättää lisäkysymyksiä ja pyytäisin, että hän ottaisi tämän harkintaan. Jotta sinä huomioon kommenttini, kiitos. Thank you, Andreas? Ranskasten Andreas. Kiitoksia Stefania. Minäkin onnittelen sinua tekemästäsi työstä. Erinomainen alku. Ja olen ylpeä siitä, että kollega on tehnyt, Stefan on tehnyt erinomaisia tarkistuksia. Allekirjoitan ne täysin. haluan sanoa yhden asian. Olen kiitollinen siitä, että muun muassa Nikola Danti allekirjoitti nämä tarkistukset minun kanssani. Mehän olemme keskustelleet muutamista yritystapauksista, joita nyt en halua mainita, koska jo kollega juuri puhui tästä asiasta, mutta emme halua erityisesti viitata. Äh, hän sanoi, että ei, haluta viitata erityisiin yrityksiin, mutta äh, yritys, josta keskustellaan, niin sen osalta on aloitettu jo kolme menettelyä. Paljon ovat joutuneet maksamaan rahaa, mutta mikä on nyt tämä riski? Riski on se, että he kehittävät uuden alueen, pankkialueen. USAssa nimittäin tällä hetkellä annetaan kuluttajille tai tehdään niin, että tavallaan ennalta valitaan kuluttajia tiettyä pankkia varten. Euroopassa emme voi tällaista hyväksyä ja siksi meidän tulisi antaa selkeä lausunto siitä, että jos tällaista tapahtuu, alkaa tapahtua myös Euroopassa, niin se on laitonta, koska markkinoilla olemme nähneet, että me olemme jatkuvasti vähän kehityksen jälkijunassa. Ja jos näiden yritysten täytyykin maksaa suuri sakko, niin ei sillä koskaan saada korjattua markkinatilannetta. Ja kaksi 34 on hyvä tarkistus. Siinä verotaan komission, että se olisi valppaana tämän ilmiön edessä. Ja jos muita vaihtoehtoja ei ole, niin ehkäpä sitten poliittinen lausunto edes tarvitaan. Thank you, Andreas. I think there are... Kiitoksia, Andreas. Sitten muita kysymyksiä ei olekaan. Niin kuin sanoin, komissiota edustaa uusi pääjohtaja Olivier Garçon. Hän ehkä haluaa tässä puheenvuoron pari minuutin ajaksi. Pari minuuttia on hyvin lyhyt aika, mutta olen varma, että hän kyllä tässäkin onnistuu. Kiitoksia, herra pääjohtaja. Kiitoksia, esittelijä. Olen varma, että keskeytät, jos puhun liian pitkään. Ensinnäkin mukavalla takaisin Ekonissa uudessa tehtävässä. Niin tunnen moni, tiedän, että monet teistä ovat tehneet pitkiä tunteja Öö, öö, öö, isin, koska itsekin olin täällä pitkään. Tämä on uusi tehtävä, uusi oikeudellinen pohja, mutta olen varma, että hyvä yhteistyö jatkuu teidän kanssanne. Haluaisin kiittää esittelijää, varjoesittelijöitä tästä mietinnöstä. Muutama kommentti ehkä, ja puhun nyt teille, puhun nyt ja käytänkin Ranskaa. Kilpailupolitiikka tietenkin on yksi EUn tärkeistä politiikosta ja se pyrkii myötävaikuttamaan yleisiin poliittisiin tavoitteisiin EUssa. Tämän takia luonnollisesti kilpailusääntöjä täytyy soveltaa ja sopeuttaa talouden kehityksen mukaisesti. Ja erityisesti teknologiseen kehitykseen, tästä jo puhuttiin runsaasti tänään. Tämän takia onkin tätä politiikkaa uudistetaan, tarkastellaan säännöllisesti, mutta jos kilpailupolitiikka onkin vain yksi politiikka muiden eh, joukossa, niin kilpailupuitteet ovat lähes juridiset luonteeltaan ja saadaan aikaan tasapaino, noudatetaan menettelytapoja, samoin olennaisten sääntöjen noudattamisen vailla on tasapaino ja ollenkin tyytyväinen puheenvuoroon, joka käsitteli sitä, että pitää olla – ettei li, liikaa tehdä intervointia yksittäisessä tapauksessa. Englanniksi sanoisin, että jos kilpailupolitiikka on politiikkaa, niin ehkä se on poliittista, mutta sen ei pitäisi kuitenkaan pitäisi politisoida toimintana. Olemme tyytyväisiä parlamentin myötämästä tuesta pääosastolle, jotta sillä on tarvittavat resurssit niin juristen standardien kuin resurssienkin kohdalla, jotta se voi vastata huomattaviin haasteisiin, joita digitaalisuus asettaa kilpailupolitiikalle. Tämä on todellakin asia, jonka otamme hyvin vakavissa. Me tällä hetkellä kehittämme ajatteluamme siitä, miten voimme parhaiten sopeuttaa sääntöjämme ja täytäntöön niiden täytäntöönpanoa, miten parannetaan kilpailusääntöjä ja alakohtaista sääntelyä, koska jos katsoo menneisyyttä, olemme onnistuneet joka kerta, kun olemme onnistuneet saamaan kilpailusäännöt ja alakohtaisen sääntelyn kulkemaan käsi kädessä. Se oli totta televiestinnän sektorilla energian kohdalla ja liikennesektorilla aivan erityisesti. Lopuksi olen jo yrittänyt tässä kaksi minuuttia puheaikaa, niin nyt vielä kuitenkin lopuksi haluaisin korostaa sitä, mitä Sven Giegold otti esille. Jos kotimaiset monopolit tekevät tietä globaalille kilpailukyvylle, niin mielestäni sen tietäisimme jo tässä vaiheessa. Ja USA-teollisuus, todennäköisesti, anteeksi Venäjä, neuvostoton teollisuus kukostaisi tälläkin hetkellä, jos näin olisi. On tärkeää pitää kilpailukykyiset yritykset Euroopassa. tai markkinat se lisää innovaatiota, ja vähentää kustannuksia, sitten se säilyttää vaihtoehtoja, valinnanvaraa kuluttajille. Ja kolmanneksi se on olennainen elementti ajatellen tasa-arvoa tasapuolista sisämarkkinoilla. Ja tietenkään meidän ei pitäisi olla liian sinisilmäisiä eikä yrittää soveltaa tota, yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia kaikkien kanssa, mutta jos nyt kilpailupolitiikalla on joku rooli, niin se ei ehkä ole kuitenkaan päärooli. Ja on muitakin politiikan rajoja, kuten kauppapolitiikka, joka ehkä sopii paremmin joihinkin asio- joidenkin asioiden käsittelyyn. Merci, monsieur le directeur. Kiitoksia, pääjohtaja. Te puhuitte kaksin verroin, neljä minuuttia. Ehkä tämä on merkki siitä, että sanktiotkin kaksinkertaistuvat jatkossa. Mutta kiitoksia kovasti ja sitten vielä lopuksi haluan kiittää teitä kaikkia hyvästä keskustelusta. Tämä on vasta alkua uudelle tilanteelle, koska tietysti kuten te tiedätte ja kuten monet täällä tiedät, että olen itse täällä uusi, mutta on todellakin tahtoa, että parlamentti voi ottaa oman roolinsa kannettavaksi, on yhteislainsäätäjä, säätäjä, edustaa todellakin kansalaisten, kuluttajien intressejä, samoin yritysten intressejä ja näin ollen voimme yhä enemmän olla vuorovaikutuksessa komission kanssa. Niin kuin sanoin, on 335 tarkistusta, niin kuin sanoin, silloin kun esittelin tätä mietintöä. On, se on aika turhauttava rupeama kuitenkin, koska meitä, meitä rajoitetaan 600, 6000 merkkiin. Ja kiitän kovasti kaikkia varjoesittelijöitä näistä keskusteluista, joita tietysti tulemme vielä jatkamaankin tulevina viikkoina. Meillä on hyvä pohja yhteisymmärrykselle etukäteen varmasti voidaan jo todeta, että tästä tulee tasapainoinen teksti ja se on hyvin tärkeä seikka. Kannattaa mainita vielä se, että on tärkeää nähdä se, että PK-yritykset kasvavat ja otetaan huomioon tietojen merkitys, ja korostan kuitenkin myös mietinnön sovellusalasta. Sen pitää joka tapauksessa puhua nyt hyvin paljon kilpailukulttuurista toimia niin, että muut alueet niihin voidaan viitata, mutta niillä ei voi olla suurempaa merkitystä. Se olikin teidän joidenkin teistä toiveena, että puhuttaisiin todellakin paljon kilpailupolitiikasta, niin kuin pääjohtajakin sanoi, kilpailupolitiikka on kuitenkin vain yksi EU-politiikka, joka toimii yhteen muiden politiikan alojen kanssa ja on tärkeää säilyttää sitä markkinoiden yhtenäisyys eikä ottaa käyttöön mitään kaksoistandardeja yrityksille ja muille, yrityksille ja muille, vaan pitää saada noudat, kaikki noudattamaan samoja sääntöjä. Se on hyvin tärkeää. Sitten nimeäminen ja häpäisy, name and shape, tässäkin varmasti löydämme kompromissin, jotta ei tule sellaista vaikutelmaa, että Euroopan parlamentti ennalta tuomitsee tuloksia ennen tuomioistuimen päätöksiä. Ja sitten ensimmäiset kompromissit tulee välittämään teille mahdollisimman nopeasti. Mehän tapaamme jo ensi viikolla ja voimme alkaa sitten niistä keskustella. Se on hyvin tärkeä juttu myös. Ja kiitän teitä todellakin lämpimästi. Siellä vielä muistuttaisin aikataulusta. Äänestys Ekon valiokunnassa 17. ja 18. helmikuuta tänä vuonna täysistuntoäänestys pidetään maaliskuussa en muista enää täsmästä päivämäärän, mutta kyllähän te sen löydätte omasta kalenteristakin varmasti. Kiitoksia siis kaikille ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan numero 24. Euroopan investointipankin rahoitustoiminta vuosikertomus 2019. Esittelijä on Bas Eichhout vihreistä ja saatkin puheenvuoron, kuinka monta minuuttia? Kuusi minuuttia. Ole hyvä. Six. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Katsotaan, tarvitsenko kuutta minuuttia. Tämä on toinen keskustelu tästä lausuntoluonnoksesta. Tämä on Ekon valiokuntamme lausunto budjettivaliokunnalle, joka on vastuuvaliokunta. Joten voisimme sanoa ainoastaan lausunto, mutta se on tärkeä lausunto, koska tämä on ensimmäinen muodollinen kantamme ei EIPn toimintaan ajatellen, mitä suuria muutoksia siellä on käynnissä tällä hetkellä. Siinä mielessä on tärkeää ajatella, minkä viestin parlamenttina haluamme antaa. Ja näin teemmekin tässä lausunnossa. Meillä on ollut kaksi varjoesittelijöiden tapaamista – sen jälkeen, kun luonnostelin tätä ja määräaikatarkistusten jättämiselle kului umpeen ensimmäinen keskustelu viime vuoden puolella ja tämä on toinen. Ja sillä välin on järjestetty myös pari hyvin hedelmällistä varjoesittelyiden tapaamista. Joten kiittäisin kaikkien muiden poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet kovasti työtä rakentavassa hengessä. Näin on luotu yhdeksän kompromissia 99 tarkistuksen pohjalta, eli on tässä paljon. Kompromissit varmasti rakennetaan sen ajatuksen taakse, että EP haluaa muuttua ilmastopankiksemme. Sitten PK-yrityksistä on erityinen tarkistus ja digitalisaatio on yksi ala, johon on kiinnitetty erityishuomiota. Tietenkin Rahoituksen tarve on myös esillä yhdessä tarkistuksissa Samoin siirtymä ja siirtymäalueet. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotta huolehditaan siitä, että otetaan huomioon alueiden ja jäsenvaltioiden eri lähtökohdat ja kapasiteetit. Ja totta kai kiinnitämme myös erityishuomiota avoimuuteen seurat vaikuttavuuteen, verotuspolitiikkaan ja rahanpesuun. Tässä vähän yhteenvedonomaisesti ne aiheet, joita yhdistelemme näissä kompromisseissa. Kuten sanoin, neuvottelut sujuvat hyvin. Tuloksia saatiin ja näyttää siltä, että suuri enemmistö poliittisista ryhmistä tukee näitä yhdeksää kompromissia. Tämä mahdollistaa sen, että saamme hyvän vankan tuen tälle lausunnolle, joka voidaan sitten lähettää budjettivaliokuntaan. Tietenkin loppuhyväksyntä vaaditaan vielä poliittiselta ryhmiltä, mutta yhdeksän kompromissin kautta myös yksinkertaistamme äänestystä täällä. Yksittäisiä tarkistuksia ei ole jäänyt kuin ehkä kymmenisen kappaletta. Tämä on sihteeristölle varmasti myös tärkeää, että saadaan tämä sujumaan hyvin tämä äänestys. Hyvä sisältö tässä meillä on pöydällä, joten kiitokset jälleen kerran varjoesittelylle työstä ja kiinnostavaa kuulla heidän kantansa ja muiden jäsenten, jotka mielellään haluavat lähteä keskustelemaan Euroopan investointipankista. Kiitoksia. Olipa tehokasta ja ripeää. Kiitoksia esittelijä. Nyt sitten varjoesittelijöiden vuoro EPPstä. Frances. Kiitoksia. Kiitän esittelijä ja varjoesittelijöitä. Meillä oli joitakin hyviä kokouksia ja olen saanut esittelijän kanssa siitä, että oikeastaan saimme lopputuksen jo aikaan. Omien tarkistusteni kautta priorisoi tiettyjä alueita. Ensinnäkin koko kysymys infrastruktuurista EU-ssa. Sitä pitää tehostaa EIPn avulla. EIPn investointiraportti vuodelta 19 korostaa sitä seikkaa, että infrastruktuuriinvestointit ovat 1,6 prosenttia BKTstä. Se on kaikkein alhaisella tasolla 15 vuoteen, niin sillä on valtaisat vaikutukset kaikkiin maihimme, jos haluaisimme hyötyä kuitenkin digitaalisesta transformaatiosta. Meidän täytyy saada investoinnit takaisin kestävälle tasolleen ja EIPllä voi olla tässä ratkaisevan tärkeä rooli olen myös suostellut sit tarkistusta siitä, että tuotaisiin pk-yrityksiä, jotta voidaan vähentää äh, rahoituskuilua niiden kohdalla yritykset tietenkin. Äh, niiden ympäristökohdalla pitäisi olla vahva ja tämä näkyy jo muutoksissa EIPn toiminnassa on hyvä, että tunnustamme tärkeät sitoumukset, joita EIP e on tehnyt, jotta se rahoittaa enemmän ilmastotoimintaa ainakin 50 prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja sovittaa yhteen kaikki rahoitustoiminnat vuoteen 2020 eteenpäin vihreän ketjun Suomen kanssa. Sitten oh, oikean, oikeuden siirtymä, rahoitus. Näitä käsitellään kaikkia kompromisseissa, joista on puhuttu ja odotan nyt jo innolla myönteistä lopputulosta. Haluaisin kiittää esittelijää hänen rakentavasta lähestymistä vastaan kohdistuen kaikkien ryhmiin. Tämä on ollut hyvä työympäristö. Tässä on pyritty välittämään vahvaa viestiä Ekonista. Kiitoksia. Thank you, Frontes. Kiitoksia. Sitten SD-ryhmästä Jonas Fernandes. Thank you, good morning. Uh... Kiitos ja hyvää huomenta. Joachim Schuster ei päässyt paikalle, joten hän pyysi minua lukemaan hänen kantansa. asia d ryhmän kannalta kolme kysymystä näyttäytyy erityisen tärkeänä, kuten Joachim sanoi. Julkisen sektorin roolia haluamme painottaa, kun ajatellaan investointitavoitteita, jotka uusi komissio on ilmoittanut. Pyydämme, että komissio kiinnittää erityistä huomiota finanssipoliittisiin sääntöihin, joiden pitää voida kannustaa lisää julkisiin investointeihin Euroopassa. Toiseksi haluamme painottaa sitä, että täydentävyystekijä on hyvin tärkeä Euroopan investointipankin rahoituksessa. Samoin on tärkeää huolehtia investointien maantieteellisestä tasapuolisesta jakautumasta. Ja vielä viimeisenä tärkeänä seikkana haluamme vahvistaa parlamentin roolia ja kehottaa yhteisymmärryspöytäkirjan Euroopan investointipankin ja parlamentin välillä, jotta vuoropuhelu voisi parantua ja pääsymme myös EIPen asiakirjoihin. Olemme vakuuttuneita siitä, että voimme saada yhdessä hyvän tuloksen aikaiseksi viesti voi olla tiukka parlamentista. Kiitos. So for Renew, Renew ryhmästä Onko joku paikalla Renew Europe-ryhmästä? Ei taida olla ketään sieltä nyt. Jessica ECRstä. Ei hänkään ole paikalla. Gue, onko sieltä? Ei myöskään. Yksi kysymys sitten vielä. Ole hyvä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on vain yksi kommentti lisä, lisäyksenä, koska tietysti on hyvin tärkeää, että meillä on kunnollista rahoitusta vihreän kehityksen ohjelmalle eip EIP-stäkin ja myös ajatellen oikeudenmukaisen siirtymävaiheen mekanismia. Ja EIPn lainananto voi auttaa näissä kahdessa asiassa ja tässä pitäisi keskittyä sanaan oikeudenmukainen, reilu. Toivon, että korostamme sitä tässäkin mietinnössä, että EIP täytyy rä- saada räätälöidyt kannustimet koska pitäisi ottaa huomioon maakohtaiset alueelliset piirteet, koska minkään alueen maan ei pitäisi tuntea, että koko tässä siirtymävaiheessa vihreään talouteen joku jäisi jälkeen. Ja toivon, että pystytään hyväksymään tai esittelijä pystyy hyväksymään tämän tarkistuksen. Kiitos. Okay, thank you. So I'm now... Kiitoksia. Sitten esittelijä vielä loppukommentit. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa. Esittelijä Eichhout. And, uh, thank you for... Kiitoksia kovasti, kiitoksia kollegoille siitä, että käytitte puheenvuoron tässä keskustelussa kollegoiden, EPP ja SD-kollegoiden esittämät kannat kyllä näkyvät niissä kompromisseissa, joita olemme laatineet. Eli korostamme sitä, kuinka tärkeää on se, että EPP esittää omaa rooliaan Green Dealin rahoittamisessa ja tukee, tuemme tavoitetta siitä, että pankista tulee ilmastopankki, mutta tietysti pitää ottaa huomioon myös nämä investointitarpeet. Oikeudenmukaisen siirtymän vaatimus otetaan huomioon yhdessä kompromississa. Siinä korostetaan, kuinka tärkeää on ymmärtää se, että alueiden välillä on eroavaisuuksia ne on siis tosi tärkeää ottaa huomioon. Tämä elementti on siis mukana tosiaankin. Olemme käyneet myös pitkää keskustelua siitä, kuinka voidaan parantaa EPn tilivelvollisuutta. Se on erittäin tärkeää, kuten SED-kollega sanoi. Eli kompromisseissa otetaan huomioon myös tämä elementti, jota SJDn varjo korosti. Yksi PK-yrityskompromissi on myös mukana, koska aivan kuten Fitzgerald sanoi, on tärkeää pitää huoli siitä, että PK-yrityksetkin voivat hyötyä EIPn tuesta. Tämä näkyy yhdessä kompromississa, joten mielestäni kaikki tänä päivänä esiin otetut seikat on käyty läpi varjojen kokouksessa ja ne näkyvät myös tämän päivän tarkistuksissa, joten varmasti voimme äänestää sujuvasti niin, että laaja enemmistö tukee tätä, tätä asiakirjaa ja voimme sitten lähettää sen budjettivaliokuntaan. Ja odottelenpa tässä äänestystä. Thank you, Mr. Rapporteur. To conclude. Kiitoksia esittelijä. Ja lopuksi muistutan teitä aikataulusta. Äänestys Ekonissa Tarkoitus pitää 6. helmikuuta täysistunto käsittely maaliskuussa tänä vuonna. Kiitoksia kovasti. Sitten suosikki puheenjohtaja palaa paikalle. So we can start uh, the 25 uh, point. Me alkaa sitten kohdan 25 käsittelyn pankkiunioni, sen vuosikertomus 2019 esittelijä Pedro Marques SD-ryhmästä. Kuusi minuuttia johdantoa varten. Thank you so much, Chair. I hope I... Kiitoksia puheenjohtaja. Toivottavasti ei mene näinkään pitkään. Tämä on jo toinen keskustelu, jota käymme mietinnöstä valiokunnassa vuosikymmenen sitten. Sehän tiedetään, EU-ssa oli valtava kriisi. Saatamme olla eri mieltä joistakin pääsyistä kriisille, mutta olemme samaa mieltä siitä, että se oli vakavin kriisi toisen maailmansodan jälkeen. Sosiaalisia ja taloudellisia seuraamuksia jotka ylittivät sen, mitä pystyimme odottamaan, olettamaan. Jotkut jäsenvaltiot saivat, niiden valtion lainaan kohdistui hyökkäyksiä ja EU, euroalue kärsi. Tärkeä osa tätä tarinaa on pankkien rooli ja pankkijärjestelmän rooli kriisissä. Jotkut voisivat sanoa, että rahoitusjärjestelmän huono toiminta todennäköisesti oli pääsyy kriisille. Jotkut saattaisivat ajatella, että rahoitusjärjestelmä oli ainakin tärkeä tekijä ja lisäsi kriisin leviämistä. Monet ihmiset kärsivät ja Euroopassa ikävä kyllä meni liian kauan siitä reagoitiin asioihin. Me olemme oppineet tärkeitä asioita kriisistä opimme, että tapa, millä euro laadittiin ja miten se toimi, suosi makrotaloudellisia epätasapainotekijöitä. Saimme tietää, että epäsymmäisten sokien kohdalla puuttui vakauttamisvälineitä. Me opimme myös sen, että rahoitus, rahaliitossa rahoitusjärjestelmän uusi riippumattomuuden asema teki selväksi sen, että tarvitsemme pankkiunin, joka toimii kunnolla. Saimme myös oppia, että pankit voivat romahtaa, kaatua, epäonnistua. Ja varsinkin jos ne ovat suuria, niin veronmaksajat joutuivat sitten maksamaan tästä tilanteesta. Me emme halua tämän tapahtuvan enää koskaan. Nämä ja muut läksyt kriisistä, jotkut uudistukset ovat tältä pohjalta jo alkaneet, mutta sitten olemme jatkaneet elämäänsä, emme ja sitten taloudellinen tilanne parani, työttömyys laski, mutta kova totuus on siinä, että jonakin päivänä uusi kriisi alkaa, ja jos emme vie uudistuksia, jotka on aloitettu loppuun, niin jälleen kerran EU ei pysty täysin hallitsemaan tilannetta. Olen varma siitä, että kukaan ei halua tällaisen tapahtuvan joissakin aiheissa on epä, erimielisyyttä, emme pääse eteenpäin, reformit pysähtyvät ja se, mitä olisi pitänyt jo tehdä, ei vieläkään ole loppuun saatettua, joten mietinnön ta- tarkoituksena on ottaa huomioon monien tahojen tärkeitä kannattoja ja luoda vahvaa konsensusta myös täällä Euroopan parlamentissa siinä mielessä, että voimme löytää kompromisseja, jotka osoittavat selkeää parlamentin tahtoa toteuttaa reformeja näissä kysymyksessä. Jos unohdetaan nämä, se ei ole hyvä asia. Asiat eivät löydä ratkaisua sen takia, että niitä ei vain mainita. Tiedämme, että pakkiunne todennäköisesti siitä puuttuu EDIS, sen kolmas pilari, tautisuojajärjestelmä. Meidän täytyy vahvistaa yhteistä kriisiratkaisun rahastoa. Senkin tiedämme, tiedämme senkin, että liian suuret pankit kaatuman oli valtava ongelmakysymys kriisin aikana. Me emme voi väittää sellaista, että etteikö olisi mitään analysoitavaa enää tämän tilanteen kohdalla. Sitten vielä nämä ja muut kysymykset ovat tulleet esille eri kuulemisissa, joita olemme järjestäneet toimielinten kanssa ennen kuin ensimmäinen mietintö ollaan sitten varjoesitelty. Minä meillä oli tilaisuus kertoa näistä prioriteettikysymyksistä. Me tiedämme, että pankkiunioni täytyy viedä loppuun ja se on tärkein kysymys tässä mietinnössä. Minä arvostan tarkistuksia, joita on tullut varjoesittelijöiltä ja useilta ko- kollegoilta. Otan ne asianmukaisella tavalla huomioon. Kuten te tiedätte, ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous oli rakentava hengeltä. Ne olemme melko varma siitä, että jatkossakin sama henki jatkuu ja me pystymme saavuttamaan kompromissin. Kiitän teitä kaikkia ja kiitän erityisesti varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä ja kiitän myös Ekonin sihteeristöä niiden toiminnasta. Mutta uskon, että jatkotyötä kyllä vielä on paljon jäljellä ja kiitos siitäkin etukäteen. Kiitoksia teidän johdannostanne. Nyt sitten varjoesittelyiden vuoro EPPstä Danuta Hybner. Uh, Kuusiko minuuttia? Kolme minuuttia. Kiitoksia. Niin, ensinnäkin halusin kiittää Petra Markeesia, enkä ainoastaan siksi, että täällä on tapana kiitellä kollegoita, vaan mielestäni hänellä on ollut erinomainen ajatus järjestää yhdessä sihteeristön kanssa näitä kuulemisia, joihin on otettu mukaan kaikki sidosryhmät, jotka liittyvät jotenkin pankkiunioniin. Ja hyviä arvioita tosiaan on kuultu. Siitä oli kovasti hyötyä. Ja on hyvä, olisi hyvä, jos noudattaisimme samaa esimerkkiä jatkossakin. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, en ainoastaan varjoesittelijöitä, vaan, vaan muitakin esittelijöitä ja kollegoita, jotka ovat tarkistuksin laajentaneet meidän näkemystämme näistä asioista. Tässä mietinnössä, kuten Pedro mainitsikin, noudatellaan aiempien mietintöjen tyyliä siinä mielessä, että tarkastellaan koko pankkiunionin historiaa ja kehittymistä – ja otetaan huomioon eri kehityskulut. Tässä otetaan huomioon kolmas pilari ja muutkin tärkeät seikat, joihin on syytä kiinnittää huomiota. Mutta yleinen näppituntuma on ollut se, että kriisin jälkeen on kyllä läpäisty monia testejä, eli testejä siitä, miten selviytyä uusista vaikeasta tilanteesta, mutta on tietysti selvää, että seuraavakin kriisiä silmällä pitäen täytyy kasvattaa resilienssiä. Monissa asioissa olemme löytyneet, olemme onnistuneet löytämään kompromisseja tai yhteisiä lähestymistapoja kollegoiden kanssa. Olemme saaneet aikaan siis tiettyjä kompromisseja ja olen ihan varma, että tässä hengessä jatkammekin. Meillä lienee sama näkemys siitä, kuinka tärkeää on jatkossakin varmistaa se, että veronmaksajien rahan menettäminen pankkikriisin tapauksessa vältetään. Haluan kiittää niitä, jotka ovat pitäneet tästä huolen. Ja olen myös yhtä mieltä siitä, että meillä täytyy olla konsensus niistä ehdoista, jotka ovat kilpailukyvyn ja tuottavuuden ehtoja Eurooppa, eurooppalaisissa pankeissa ja finanssisektorilla. Tarkastelemme myös alhaisten korkojen ympäristöä, uusia nousevia riskejä, roskalainoja, niihin liittyvää mahdollista kehitystä. Eli näistä asioista olemme yhtä mieltä ja tarkastelemme myös tätä perinteistä dilemmaa riskien vähentämisen ja riskien jakamiseen kesken. Mielestäni olemme siirtymässä kohti oikeampaa tasapainoa. Edelleenkin kysymykseksi jää se, mikä on parlamentin kalibroitu kanta siihen, mikä on unionin kapasiteetti myötävaikuttaa asymmetrisiin shokkeihin kriisin koittaessa ratkaisua emme ole vielä tähän löytäneet, mutta se on yksi kysymys, johon täytyy löytää ratkaisuja. On muitakin seikkoja, joista en nyt puhu. Toivottavasti ajoissa saamme onnelliseen päätökseen tämän työn niin, että äänestyskin sujuu sitten hyvin. Kiitos. Kiitos. Uh, shadow Rapporteur for Renew is Kiitoksia. Sitten Renewsta. Very much. Uh, just uh, again to reiterate my Kiitos. Voin toistaa kiitokseni pedomärkesille ja henkilöstöllemme, jotta saadaan käsitys siitä, mitä mieltä eri poliittiset ryhmät ovat. Haasteet ovat selvillä, kun puhutaan pankkiunionista. Abstraktisti, jos puhutaan, niin tämä on helposti ratkaistavissa, mutta jos ajatellaan poliittisesti jäsenvaltioiden etuja, niin tästä tulee hankala kysymys. Yleisesti ottaen voimme siis olla samaa mieltä siitä, että pankkialan pitää olla kestävä ja että meidän pitää huolehtia siitä, että pankkisektori voi huolehtia siitä, että reaalitalous saa pääomaa, että ihmiset voivat lainata rahaa järkevin kohtuullisin koroin, että myös suojellaan kuluttajia ja veronmaksajia silloin, kun asiat menevät mynkään. Nämä ovat tällaisia kannanottoja, joita voidaan yhdessä esittää, mutta miten sitten saadaan suositukset, mikä on poliittinen parlamentin kanta, niin se on hankalampi kysymys. Pankkialalla ei ole yhtenäismarkkinoita, se on selvää. Tässä toimitaan hyvin pitkälti jäsenvaltiokohtaisesti. Ja kriisin jälkeen pankit ovat yhä tiukemmin jäsenvaltiotasolla – Meillähän on näin kansallista valvontaa eikä rajat ylittävää. Ja tämä on kysymys, johon pitää puuttua, kun ajatellaan keskuspankinkin toimintaa. Valvonta ja kriisinhallinta, ratkaisu. Näitä asioita hoidetaan pitkälti jäsenvaltiotasolla ja siksi pankkien on vaikea luottaa siihen, että voidaan ylittää maiden rajat Euroopan unionin sisällä. Tähän on puututtava. Suuri kysymys liittyy veronmaksajiin ja veronmaksajien asemaan ja siihen, miten saadaan purettua pankin ja velan suhde kriisin yhteydessä. On aivan selvää, että jotain on tehtävä, mutta aivan selkeästi poliittiset puolueet jäsenvaltioissa omaavat erilaisia kantoja tässä kysymyksessä, mutta se on keskeinen osa sitä työtä, jota on tehtävä, jotta voidaan edustaja Markesin kysymykseen ottaa kantaa, kun on kyse pankkien kaatumisuhasta jäsenvaltiossa silloin, kun pankki uhkaa valtion velkaa tai käänteisesti. Ja sitten rahanpesukysymys on moraalinen kysymys. Jäsenvaltioissa on huolehdittava siitä, että rahanpesun vastainen tutkinta toteutuu. Toisaalta sääntelypuoli ehdotukset tulevat EU-tasolta, mutta tutkinnassa on kyse pitkälti jäsenvaltioiden toimivallasta, joten rahanpesun ala on vahvistettava voimakkaasti. Riskien jako ei synny normiksi, jos jäsenvaltiot, veronmaksajat joutuvat kantamaan vastuun pankin kaantumisesta, kun ei huolehdita rahanpesun vastaisesta työstä. Edis on kolmesta pilarista hyvin tärkeä kysymys. Jotain edistystä on saatu riskien vähentämisessä aikaiseksi, mutta pitkä matka on vielä kuljettavana, kun ajatellaan riskien jakoa. Mutta yhteenvedonomaisesti haluaisin sanoa, että minä uskon, että jos teemme tätä työtä edelleen ja keskustelemme edelleen näistä kysymyksistä – niin edustaja Markkesilla varmasti on mahdollisuus johtaa meitä näissä keskusteluissa niin, että syntyy konsensus. Saadaanko siihen sitten riittävästi yksityiskohtia? Se olisi tärkeää, jotta voidaan pakottaa muut toimielimet toimimaan parlamentin ehdotusten mukaisesti. Tämä on suuri haaste, mutta kiittäisin kaikkea yhteistyöstä. Uh, Mr. Kahar, uh... Kiitoksia, Hela Kelleher. Sitten vihreistä Ernst Urtason. Kiitoksia. Olemme kovasti iloisia mietintöluonnoksesta ja esittelijän työstä ensimmäisessä kokouksessa pyrittiin suureen konsensukseen. tarkistuksessa me yrimme, olemme yrittäneet korostaa tiettyjä kysymyksiä, joita nyt käsittelen ensinnäkin finanssikriisin jälkeen vieläkin on jäljellä monia piirteitä, ja se, pitää korjata vastuutonta käyttäytymistä. Rahoituslaitoksella me tehdään toki tarkistukset korostavat näitä jäljellä olevia, olevia haasteita ja sitten näitä liian suuria kaatumaan laitoksia. Ne ovat todella edelleenkin vakava ongelma euroalueella. Viime vuosina olemme huomattavasti edistyneet riskin vähentämisessä rahoitusjärjestelmissä uusi kriisin ratkaisupuitteista on tästä hyvä esimerkki, mutta vieläkin on liian hidasta edistymistä kohti kristin jakoinen. Meistä on ratkaisevan tärkeää nopeuttaa tätä prosessia, jotta vahvistetaan vahva pankkiunioni. Siksi minusta vahva sanamuoto edistäisty keskustelun yhteydessä on hyvin tarpeen mietinnössä. tällä hetkellä olemme äänestäneet uusista nimityksistä pankkiviranomaiseen ja siksi tässä pitäisi heijastella myös sukupuolitasapainon puuttumista komission neuvoston lupauksesta johtuen täytyy nyt varmistaa, että tämä on viimeinen kerta, kun parlamentti hyväksyy tällaisia miesvaltaisia nimityksiä. Meidän pitää myös tehdä selväksi mietinnössä, että vain miehet tällä lyhyellä loppulistalla eivät enää ole hyväksytty tilanne. Sitten tar- Tarvitaan myös kestävää rahoitusta. Meillä on tämä mietintö luokittelusta. Se on ollut hyvin tärkeä askel eteenpäin, mutta me peräänkuulutamme myös tarvetta vihreästä, ruskeasta luokittelusta. Siitä ei ole vielä ja sitä on tarkistuksia. Me haluamme myös varmistaa ryhmässä kuluttajan suojan rahoitussektorilla. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja esittelijää avoimuudesta ottaa mukaan viittauksia tähän asiaan mietinnössä 31.32 ja 165 tarkistuksessa heijastelemme sitä, että jatkuvasti tällaisia skandaaleja, kun pankit myyvät väärin perusteen kuluttajille tuotteita ja me ehdotamme tässä vaihtoehtoja. Samoin meistä on tärkeää suojella haavoittuvaisia ku- kiitos lainanottajia ja muita. Tämä, tässä pitää kulkea käsikädessä vahvan äh, lainanottajasuojan kanssa. Tällä hetkellä tämä on erityisen iso ongelma. Sitten tarvitaan rahanpesuvasta toimintaa. Tähänkin on viittaus sitten lopuksi 172 tarkistuksessa haluamme, paremmin, haluamme sitä, että paremmin säädellään riskejä, joita varjopankkisektori aiheuttaa EUn vakaudelle. Nämä ovat hyvin alttiita markkinariskejä nämä laitokset, kun niissä on vähemmät sääntelystandardit ja meidän pitää kunnolla pystyä sääntelemään myös tätä sektoria. Kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että kaikki nämä ajatukset äh, pyrkivät parantamaan alun perin jo hyvää pohjaa työlle. Kiitoksia. Kiitoksia teidän puheenvuorostanne sitten IDstä. vaan en näe, haluatko joku muu vielä puhua IDstä. Ei näytä olevan niin. Äh, sitten edustaja Epping ECRstä, varjoesittelijä. Haluatko joku puhua ECRstä, joku muu? Ei. Martin Sherdevan Guesta. Hän onkin paikalla, näin hänet siellä. Tervetuloa. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijää. Hän on rakentavassa hengessä johtanut työtä tähän mennessä. Oikean suuntaan tässä mennään. Jos näin jatketaan, niin pääsemme yhteisymmärryksen monissa kysymyksissä. qe ryhmänä olemme prosessissa – sitä mieltä, että tarvitaan joitain tarkistuksia, jotta voimme painottaa tiettyjä aiheita tässä mietinnössä. Pankkialalla ei ole riittävän painokkaasti puututtu rakenteellisiin ongelmiin kriisin jälkeen. Joihinkin varotoimiin on lähdetty ja monet toimet menevät oikeaan suuntaan, mutta jos nyt ajatellaan uuden kriisin syntymistä, niin uskoisin, että kriisiratkaisu tuimet eivät vielä riitä ja kriisinratkaisurahastossa ei ole riittäviä varoja, joten uuden kriisin yhteydessä veronmaksaja joutuisi maksumieheksi jälleen. Tämä liian suuri kaatumaan ongelma, siihen on nyt puututtava. Ensimmäiset yritykset tehdään tässä mietintöluonnoksessa, mutta haluaisimme vahvistaa tätä osiota mietinnössä. Toinen kysymys joka on tärkeää, on se, että meidän on puututtava siihen, että julkisen alan ja alueelliset rakenteet saisivat tärkeän roolin pankkisektorilla. Jotkut komission suunnitelmat, kuten se, että vahvistetaan pankkisektoria edelleen, suhtaudumme melko kriittisesti esimerkiksi siihen, että yrityssulamat rajojen yli tehdään helpommaksi. Ja sitten kun puhutaan tälle järjestelmästä, me suhtaudumme hiukan varauksellisesti tähän tekstin kohtaan, jossa puhutaan siitä, jos vakauttamisen ja riskin jakasimen yhteydessä vahvistetaan suuria pankkeja pääomaa markkinoita, ja tämä tarkoittaisi sitä, että alueelliset toimijat kärsisivät, niin me hylkäisimme tämän ehdotuksen. Odottaisimme mieluummin konkreettisia edisehdotuksia tulevaisuudessa. Kuten aikaisemmin olen jo sanonut, me voimme pitkälti tukea nyt esitettyjä kompromisseja. Oikean suuntaan tässä mennään, mutta vielä pari seikkaa meille tärkeää, kun ajatellaan jatkoneuvotteluita. Lisää purkaminen, sääntöjen purkaminen tällä alalla ei ole mahdollista. Meidän äänestyksemme on riippuvaista tästä kynnyskysymyksestä. Ja toiseksi, kun puhutaan riskien leikkaamisesta, se on aivan oikea tavoite, mutta ei pitäisi ainoastaan katsoa valtion velkoja pankkien taseissa, vaan puhua vankemmin myös rakenneuudistuksista pankkisektorilla. Mutta ihan oikealla tiellä ja mielelläni teen jatkotyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Thank you, Martin. Uh, I... Martin. En näe ketään tässä vielä pyytämässä lisää puheenvuoroa, joten edustaja Markes, jos haluatte vetää loppu, sitä loppupäätökset. Kiitoksia. Haluaisin vain kiittää varjoesittelijöitä näistä kommenteista, joita tänään esititte. Niistä on apua siinä työssä joita seuraavassa kokouksessamme teemme. Sehän on ensi viikon varjoesittelijöiden kokous. Ja toivottavasti pääsemme lähemmäksi hyviä kompromisseja. Uskon siihen, että loppujen lopuksi meillä on sellainen kompromissihalukkuus, että haluamme suojella veronmaksajia, haluamme välttää ylipäänsä seuraavan systeemisen kriisin ja haluamme riittävät välineet, jotta näin ei tapahtuisi niin, että näin olisi koko euroalueella. Ja loppujen lopuksihan kyse on pankkiunionin valmiiksi saattamisesta ja siitä, että kaikki instituutiot ovat vahvoja ja neuvostokin ymmärtää sen, että parlamentinkin tarkoitus on ennen kaikkea suojella kansalaisia ja että me emme todellakaan lepää ennen kuin tämä asia menee eteenpäin. I know that there is a great sense of Kiitoksia. Tiedän, että yhteistyöhenki on hyvä. Esittelyiden kesken se on hyvä uutinen. Uskon, että tulette hoitamaan kyllä kuntoon yli lähes 300 tarkastusta. Ekonissa pitäisi äänestää 17 tai 18 helmikuuta ja todennäköisesti täysistuntoon sitten maaliskuussa. 25 on näin loppuun käsitelty, 26 muut asiat, niitä ei ole. Ja viimeinen seuraava kokous maanantaina 27. tammikuuta, joten toivon, että tapailemme toisiamme tai tapaamme toisemme sitten maanantaina. Hyvää kotimatkaa ja viikonloppua.